Seuraava kohta on suullinen kysymys neuvostolle ja komissiolle palveludirektiivin soveltamisesta. Muistuttaisin nyt tässä, että aikaa on kovin vähän tänä iltana ja pyytäisin, että pidätte kiinni puheajoista. Herra Haaberi pitää viisi minuutin puheenvuoron kysymyksen esittäjänä ensin. To be able to make my first intervention in the chamber. On etuoikeus puhua ensimmäistä kertaa kun intervaliokunnan puheenjohtajaksi. Minut valittiin ja esittää kysymys kaikkien ryhmien puolesta ja olen hyvin iloissani, että monet uudet jäsenet valiokunnassa ovat täällä paikalla minua tukemassa. Mielestäni tämä sali ei tarvitse muistutusta siitä tärkeydestä, joka palveludirektiivillä on. Siinä kun se vapauttaa yhtenäismarkkinoiden sektorilla, joka 70 prosenttia onnistuu ottaa vastaan EUn taloudesta ja näitä työpaikkojen määriä, joita siinä luodaan ja dynaamiset vaikutukset, niitä tarvitaan kipeästi nyt, kun on tämä tilanne. Tämä on hyvin kauaskantoinen direktiivi, siinä on monia uusia piirteitä, se on komplisoitu monilla alueilla, se on tarvinnut paljon huomiota. Ja tämän siirtäminen osaksi kansallisia lainsäädäntöä kattavalla tavalla on todella tärkeää, että se toimisi tehokkaasti. Ja tämän direktiivin ytimessä on se, että jäsenvaltiot poistavat esteet liiketoiminnalle ja erityisesti toimenpiteet omassa kansallisessa lainsäädännössä eh, jotka ovat esteenä palveluyrityksille, jotka haluavat liiketoimintaa harjoittaa. Niitä on kirjaimellisesti ja laki osia lainsäädännöstä eri maissa – jotka on täytynyt muuttaa tämän ehdotuksen seurauksena. Ellei että kaikki kollegat pyritään yhdessä, kaikki maat teet tätä yhdessä, niin tämä syrjintä jatkuu. Tämä täytyy tehdä johdonmukaisesti, muuten nämä esteet säilyvät. Ja sen vuoksi haluan ennen kaikkea osoittaa kunnioitusta ennen kaikkea komissiota kohtaan tästä johtoasemasta, joka sillä on ollut siinä, kun on yritetty koordinoida tätä koko prosessia jäsenvaltioiden kesken tämän lainsäädännön transponoinnissa. Haluan myös neuvostoa ja useitakin neuvostoja kiittää sen jälkeen 2006 tämä päätös tehtiin, jotka, joka on prosessia johtanut ja huippukokouksissa on nähty se, että on vaadittu direktiivin johdonmukaista toteuttamista erityisesti Cecilia Malmströmille, ministeri, joka täällä tänään on, että olen vaikuttunut siitä Ruotsin tekemästä työstä, kun Ruotsiin mentiin syyskuussa vierailulle. Ja he ovat asentaneet esimerkin monille muille ihmisille ja erityisesti se pikkutarkka tapa, jolla varmistetaan se, että julkiset viranomaiset kaikilla tasoilla Ruotsissa ymmärtävät velvoitteensa EU-lain puitteissa, jotta voidaan antaa lupa palveluyhtiöille, jotka tulevat muista osista EUta. Meidän kysymyksemme tänä iltana keskittyy erityisesti siihen, mitä pidämme tärkeimpänä elementtinä, jotta jotka täytyy saada aikaan. Jäsenvaltiota on vaadittu, että ne tällaisen seurantaprosessin käyvät läpi Se olot, jotta näitä syrjintäviä elementtejä voidaan löytää. Mutta tämä siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on vasta alku tässä prosessissa, koska jokainen maa nyt sitten esittää luettelon ehdotuksista – jotka syrjivät eri maita kohtaan, jotka he julkisen intressin perusteella voivat usko, uskovat voivansa perustella. Ja tämä keskinäinen arviointiprosessi, joka on ihan uusi, vaatii sitä, että toiset jäsenvaltioiden viranomaiset katsovat, tutkivat toistensa syrjiviä ehdotuksia. Tämä on tärkeä osa tässä alussa ja tätä seuraamme suurella intressillä. Haluaisimme kuulla tänä iltana, miten komissio aikoo tätä prosessia lähestyä. Haluamme tietää neuvostolta, että mikä tuki sieltä tälle tulee ja voin vakuuttaa, että tämä ei ole prosessi suljettujen ovien takana, koska kuluttajat ja liikeyritykset ja muut intressiryhmät haluavat tietää, miten tämä prosessi toteutetaan. Me haluamme nähdä tämän luettelon, me haluamme nähdä luettelot sääntelyistä ja sisäisistä säännöistä, jotka jäsenvaltiot haluavat pitää voimassa. No toiseksi tieto ja proseduurihin pääsy sähköisten tekniikoiden kautta. Ja tämä yhteisen yhden yhteyspisteen olemassaolo on erityisen tärkeää. Tämä tieto on annettava jäsenvaltioiden yrityksille, että miten ne voivat kauppaa käydä järjestelmissä. On tärkeää, että meillä on täysi tällainen järjestelmä saatu perustettua. Sen vuoksi tässä kysymyksessä me odotamme eh, tietysti Ferrovanille tämä ehkä ei ole niin tunnettu aihe, mutta tähän antaisi siis kattavia vastauksia. Varmaankin hyvät toivotukset Charlie McRivilta tulevat teidän kautta. No, meille kaikille on tärkeää ymmärtää kuitenkin tämä perspektiivi, mikä valiokunnalla me on. Meille tämä on myös prosessin alku seuraavan viiden vuoden aikana, jossa valvotaan ja painostetaan poliittisesti kaikki jäsenvaltiot, että saadaan tuloksia tämän direktiivin osalta aikaan. Sen semmoista täytyy sanoa, että oli pettymys vähintäänkin äh, kilpailukykyneuvoston raportissa, josta se syyskuussa keskusteli komission sanomia, että näyttäisi, että joissakin jäsenvaltioissa poliittinen sitoumus tähän täyteen implementointiin ilmeisesti ei ole asianmukaisesti toimiksi muuttunut. Tämä ei riitä, kollegat. Haluamme nämä edut ja haluamme ne nyt. Thank you, Mr. Harbour. It's, it's... Kiitoksia, herra Haber. Hienoa nähdä teidät uudessa roolissa täysistunnossa. No, Rova Malmström, neuvoston puolesta seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ja kiitoksia Harbour, Marble Harbour ja IMKO-valiokunnalle että olette nostaneet tämän hyvin ajankohtaisen kysymyksen, tärkeän kysymyksen esille. Ruotsissa kaupan, kaupan vapaus on sisämarkkinoiden kulma, kivi kaiken kaikkiaan. Meidän mielestään se on myöskin EU-ssa kaikki. Se on 75 prosenttia muodostuu tästä ja tulee olemaan tärkeä talousen kasvun kulma, kivi tämä vapaa liikkuvuus ei kuitenkaan ole toiminut, koska on ollut näitä kaupan esteitä ja palvelujen kaupan esteitä. On erinomaista, että olemme tämän palveludirektiivin nyt sitten saaneet voimaan, ja sen piti, se piti saattaa voimaan kaikissa jäsenmaissa joulukuun 28 päivään mennessä tänä vuonna. Ja tietysti sen neuvoston vastuulla on, on tämä toteuttaa. Haluan puheenjohtaja maan kantilta vastata muutamiin kysymyksiin. Ensinnäkin tietysti on kysymys siitä tämän näiden säädöstöjen arvioinnista, millä tavalla sitten voidaan poistaa esteet vapaiden palveluiden ja kaupan vapaalta liikkuvuudelta. Jäsenmaiden tietysti, tietysti tulee täyttää tarpeet, että, että ei, ei, siis kaupan pitää olla välttämätöntä, ei syrjivää, näin ollen hallinnollinen taakka ammatinharjoittajalta tulee keventää. Siitä sovittiin se sovittiin toteuttavaksi tämän vuoden joulukuun loppuun mennessä. Pitää ensinnäkin kerätä tietoja ja oikeuksia palvelusektorilla toimittajilta, tavaran toimittajilta, palvelun toimittajilta. Ja palvelun toimittajan pitää saada lupaa Äh, hakea lupaa esimerkiksi netin välityksellä. Se on joskus hankala toteuttaa. On hyvä, että meillä on äh, äh, se hyvä järjestelmä, missä on tällainen laaja tällainen e-hallinto. Meillä on ensi viikolla Malmessa ministerikokous tästä e-governance-hallinnosta. Ja, se, ja jos me, siihen, me, me tarvitsemme jäsenmaiden tukea komissiolle tähän työhön, jotta saadaan tämä Eh, mahdollisimman hyvin kaikissa jäsenmaissa toteutuksi. Toinen tärkeä kysymys eh, eh, koskee web-sivujen kieltä tärkeää saada tämä myöskin tieto, välttämättä, ei, ei välttämättä jäsenmaiden kielellä, vaan jollakin muilla kielillä. Eh, monissa jäsenmaissa näissä palvelupisteissä tullaan käyttämään useita virallisia kieliä. Silloin eh, tavaran toimittajat voivat eh, vertailla, markkinoida ja hankkia sitten riittävää tietoa voidakseen lisätä ja laajentaa toimintaansa kysymys, että, että tulevatko jäsenmaat saattamaan direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöön ajoissa. Toivotaan näin jäsenmaat ovat luvanneet saada tämän valmiiksi ajoissa. Poliittinen tuki tässä on erinomaisen olennaista. Suurimmat haasteet niin tietysti koko direktiivi on äärimmäisen kattava, laaja ja edellyttää koko joukkoa toimia jäsenmaista, paitsi lainsäädäntöä, myöskin monia muita yhteistyön helpottavia toimia. Nämä rakenteet, joita, joita toteutamme, tulevat sitten tehostamaan ja yks, nykyaikaistamaan hallinto, mutta aikaa siihen tärvääntyy. Siis tämä vaatii valtavasti uutta säädäntöä, vaatii uusia teknisiä ratkaisuja, viranomaisia on koulutettava uusiin tehtäviinsä, ja tämä tulee olemaan hyvinkin resursseja kysyvää. Sitten on kysymys siitä, mitkä ovat suurimmat haasteet. Ne ovat tietysti tämän juuri näiden yhteisten toimipisteiden, asiointipisteiden perustaminen ja niiden toiminnasta, toimivuudesta huolehtiminen. Millä tavalla me sitten olemme mukana? Tietysti se on perustavaa laatua oleva kysymys. On tärkeää, että eli eri toimijat luovat keskinäistä ymmärtämystä direktiivin suuntaan, että pystyvät sitten välittämään e-, tämän edut sekä kuluttajille että yrittäjille perustellusti. Äh, vuoropuhelu on keskeisessä roolissa. Monet äh, äh, toiminta, toimijat olivat tässä referenssiryhmässä jo mukana valmisteluvaiheessa. Monissa maissa on on tar- tarkoitus laajemminkin sonderata yhteiskunnan näkemyksiä tässä Äh, ajatellen, äh, miten tärkeä rooli Euroopan parlamentilla tämän äh, direktiivin aikaansaamisessa oli, on tärkeää että, ja hyvä, että te nyt sitten vahditte myöskin sitä, että, että jäsenmaat, me jäsenmaat teemme niin kuin meidän pitää. Yhteis, me olemme yhteismiel, yhtä mieltä siitä, että, että tämä on, on tärkeä ja että sen, sen aikaan täytäntöönpano ajoissa on niin ikään erittäin tärkeää palveludirektiivi toivottavasti tulee auttamaan meidät ulos tästä rahoitus- ja talouskriisistä, auttamaan meitä taas ja eteenpäin varoiden tiellä. Kiitoksia nyt komission jäsen. Teillä on puheenvuoro. Rouva puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvä herra Haber, hyvät jäsenet. Todellakin haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia tästä ajankohtaisesta suullisesta kysymyksestä, erityisesti tietysti kollegaani Charlie McGreevin puolesta implementoinnin osalta palveludirektiivissä. Vähän ennen kahta kuukautta implementoinnin määräaikaa on nyt hyvä ajankohta katsoa tehtyä työtä ja arvioida sitä, miss, miss, mikä tilanne tällä hetkellä on. Palveludirektiivi on yksi tärkeimmistä aloitteista – hyväksyt, jota on hyväksytty viime vuosina. Sillä on valtava potentiaali poistaa esteitä kaupalle sisämarkkinoilla ja modernisoida julkisia hallintojamme. Ja oikea toimeenpano on sitäkin tärkeämpää nykyisessä taloustilanteessa. Tiedämme tämän oikein hyvin, ja Euroopan parlamentti ja erityisesti sen IMCO-valiokunta eivät ole pelkästään olleet tärkeässä osassa sen hyväksymisen mahdollistamisessa. Komissio erityisesti arvosti teidän jatkuvaa intressiänne valvo, seurantatyöhön siinä, miten jäsenvaltioissa on pantu toimintadirektiiviä. Meidän osaltamme komissio on sitoutuksiinsa pitäytynyt. Se on implementointiprosessia siis helpottanut. Tämä mainittiin, olemme ottaneet vakavasti jäsenvaltioiden pyynnöt teknisen, teknisestä avusta ja ennennäkemättömiä pyrkimyksiä ja resursseja on pyhitetty heidän työnsä tukemiseen – Yli 82 välistä tapaamista kokousta kaikki isävaltioiden kanssa pidettiin ja e, asiantuntijaryhmät yli 30 kertaa viimeisen, 30, viimeisen kolmen vuoden aikana tapasivat Brysselissä, mutta komissio ei voi toteuttaa kansallisella tasolla toimeenpanoa. Tämä on tietysti jäsenvaltioiden tehtävä ja palveludirektiivin viimeinen osaksi kansallisesta on ollut haastava tehtävä. Se on ollut haastava, koska siihen kuului se, että toteutetaan useita laajalaisia projekteja kuten yksittäisten asio- tai yhden yksittäisen asiointipisteen perustaminen ja niiden perustaminen. Se on ollut haastavaa myös, koska siihen kuului intensiivistä koordinointia kaikkien hallintotasien välillä kansallisella alueella ja paikallisella tasolla. Mikä tilanne siis nyt on? Ja miten jäsenvaltiot pärjäävät? vain vähän yli puolet jäsenvaltiosta näyttävät olevan siinä tilanteessa, että ne voivat palveludirektiivin saattaa voimaan äh, määräajan mukaan tai vuonna 2010 vuoden alussa. Jotkut jäsenvaltiot saattavat olla myöhässä. Tämä ei ole täysin tyydyttävää. Erityisesti kansalais- kansalaisille yrityksille, jotka haluavat käyttää jo oikeuksiaan sisämarkkinoilla. Vaikka tilanne ei ole epätavanomainen verrattuna muihin sisämarkkinadirektiiveihin, se antaa kuitenkin jonkun verran huolenaihetta. Mutta täytyy ostaa huomioon myös se, että ehkäpä enemmän kuin minkään muun direktiivin osalla ehkä jäsenvaltioiden piti valtava määrä vaikeita ja oikeudellisia käytännöllisiä ongelmia kohdata. Ja kun ottaa huomioon tämä tulos, joka halutaan ensi vuoden alussa saavuttaa, niin aika hyvänä tätä sitten voidaan pitää. Nyt haluan yksityiskohtaisemmin vastata kysymykseen. Melkein kaikki jäsenvaltiot ovat vieneet loppuun tämän seulontaprosessin läpi kansallisen lainsäädäntönsä, jotkut vielä sitä käyvät läpi. Se määrin, missä seulonta on antanut panoksensa tehokkaaseen toimeenpanodirektiivin osalta, on jonkin verran vaikea arvioida tässä vaiheessa. Transponointimääräaika ei ole vielä mennyt umpeen, valtiot eivät ole vielä antaneet lainsäädäntömuutoksiaan komissiolle, mutta on selkeää, että kunnianhimoinen seulonta ja perusteellinen seulontaprosessi on tarpeen, jotta voidaan varmistaa se, että lainsäädäntö on ajantasalla kaikessa ja Se on myös kilpailukyvyn kannalta hyvin tärkeä palvelusektorille yleensä. Mitä tulee näihin asiointipisteisiin, on selkeää, että useimmat jäsenvaltiot, niillä tulee olemaan – yhtenäiset asiointipisteet ratkaisu olemassa ajoissa. Ei tämäkään ole täysin täydellistä, mutta niiden pitäisi muodostaa tällainen solidi pohja ja silloin teidän pitäisi jatkaa päivittämistä ja kehittämistä asiointipisteissä, jotka pitkällä aikavälillä niistä pitäisi tulla tällaisia e sähköisen hallinnon keskuksia. Komissio on siis sitä mieltä, että täytyy antaa lisätietoja kuten ne, jotka liittyvät työntekijöiden oikeuksiin ja verotukseen. Kuluttajien ja yritysten täytyy olla tietoisia sovellettavasta säännöstä, mutta kuten tiedätte, me ei ole pakollista direktiivin puitteissa. Me odotamme, että asiointipisteet konsolidoidut, tai kun ne konsolidoituvat kehittyvät, niin tätä tietoa myös annetaan jossakin valtiossa. Ja niin suunnitellaan tehtävä, mitä tulee implementointiin direktiivistä sosiaalipalveluiden osalta sikäli kun ne siellä ovat katettu, niin erityisiä ongelmia ei näytä siitä tulevan. Direktiivi itsessään sisältää mekanismeja, joilla voidaan varmistaa näiden palveluiden erityisluonne, ja että se otetaan huomioon. Lopuksi on mielestäni selkeää, että sidosryhmillä on ollut elintärkeä rooli koko toimeenpanoprosessin aikana. Ne ovat seuranneet jäsenvaltioiden pyrkimyksiä läheisesti ja ovat olleet toimeenpanossa olleet mukana eri tavoin. Ja me varmistamme, että sidosryhmät ovat konsultoituna ensi vuonna arvioinnin aikana, kun arvioidaan tuloksia. joten täytyy löytää tapa varmistaa, että tämä konsultointi on konkreettista ja sillä on selkeä tavoite. Lopuksi, puhemies, avoimia konsultointia on useassa jäsenvaltiossa ollut tämän lainsäädäntöprosessin aikana. Jotkut sidosryhmäjärjestöt ovat jopa järjestäneet säännöllisiä tutkimuksia toimeenpanon tasosta jäsenensä keskuudessa. On tärkeää olla realistisia ja rehellisiä prosessin tässä vaiheessa. Vielä on paljon tehtävää toimeenpanon alueella ja ne jäsenvaltiot, jotka ovat jäljessä aikataulusta, niiden täytyy ryhtyä erityispyrkimyksiin. Olen kuiten kuitenkin vakuuttunut, että lasi on enemmän kuin puoleksi täynnä, mutta se täytyy täyttää loppuun asti ja nopeasti. Kiitos. Köszönöm szépen, asszonyom. Időközben átvettem az elnökség. Kiitoksia, komis, ähm, jäsen. Minä tulin nyt puhemieheksi, jos sallitte, niin eh, johdan istunnoa unkariksi. Komission jäsenelle vielä kiitoksia näistä selvityksistä. Nyt sitten ryhmien puolesta puhuvat Ensinnäkin annan puheenvuoron herra Schwabille. Kaksi minuuttia. Liebe Kollegen und Kollegen. Puhemies, hyvät kollegat. Se, mitä komissio ja neuvosto nyt sanoivat, on hieman lannistavaa. Eurooppa on kansainvälisessä kilpailussa, maailmanlaajuisessa kilpailussa mukana siellä palvelujen on päästävä hyvin, hyvään asemaan Tämä direktiivi hyväksyttiin näiden parlamentin jäsenten aktiivisen osallistumisen kautta. Nyt on aika masentavaa kuulla, että lasi onkin vain puoliksi tyhjä tai täysi, niin kuin komission jäsen sanoo. Ja neuvoston puheenjohtajalle on sanottava, että parlamentti parlamentti ei ole ollut tärkeässä roolissa vain menneisyydessä, vaan haluaa olla tärkeässä roolissa myös tulevaisuudessa. Siksi halusimme esittää tämän kysymyksen ennen tämän täytäntöpanon määräajan umpeutumista, niin että te voisitte tukea direktiiviä ja, ja noudattaa omaa sitoumustanne. EPPn puolesta. Toivon, että te teette kaikkenne, jotta teidän kunnianhimoiset tavoitteenne toteutuvat tulevina kuukausina. Direktiivi ja sen täytäntöönpano koskee palveluja, työntekijöitä, kansalaisia. Tulemme tarkastelemaan, minkä asteisella avoimuudella jäsenvaltiot vaihtavat vaihtava tietoja ja missä määrin tullaan tarkastamaan, ovatko jäsenvaltiot kartoittaneet kansallisen lainsäädäntönsä tämän direktiivin toteuttamiseksi. Tulevaisuudessa, kuten menneisyydessäkin, tulemme katsomaan, kuinka tuomioistuin tulkitsee säädöksiä ja antaa kansalaisille ensisijaan. Ei voi käydä niin, että se kansalaiset jäisivät lapsipuolen asemaan. Tämä sähköinen väline on tärkeä, mutta on tiedettävä, voivatko palvelujen tarjoajat yksinkertaisella tavalla käyttää sähköistä menettelyä ja onko näiden eh, kotisivujen takana todella henkilöitä, joiden kanssa voidaan keskustella todellisista todellista ongelmista Kiinan muurin pystyttämisen sijaan. Lopuksi parlamentti aiemmin keskustelussa korosti sitä, että sisämarkkina- ja tiedotusjärjestelmä mahdollistaa sen, että äh, kansallisilta viranomaisilta poistuisi esteitä. Minä toivon, että komission sen tekee kaikensa niin, että tämä todella astuu voimaan 28. joulukuuta 2009 mennessä. Äh, Andreas Schwabur. Äh. Kiitoksia, herra Schwab. Olisitte voinut sinistä korttia käyttää, mutta nyt kävit, käytitte puheaikanne täysin, joten tätä mahdollisuutta ei voi teille antaa. Siis seuraava puhuja on Rova Gebhardt SD-ryhmästä. Kiitoksia puhemies. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Tänään on hyvä, että sitä keskustellaan. Haluan sanoa selvästi, meillä ei ole ainoastaan roolia parlamenttina tässä asiassa, vaan meidän ansiostamme päästiin myönteiseen kompromissiin tämän palveludirektiivin osalta. Kompromissi perustui työntekijöiden oikeusturvan ja yleishyödyllisiin palveluihin. Tämä oli se sokkeli, jonka pohjalta palveludirektiivi selviytyi loppuun asti. Minulla on joitakin kysymyksiä, mihin ei ole vielä vastattu rajoitettu. Olisi hyvin sääli, jos todettaisiin, että niin kuin täällä kuulin, että on olemassa jäsenvaltioita, jotka käyttävät direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön siirtämistä niin, että jotenkin torpedoitaisiin meidän löytämämme tasapainotilannetta, koska työntekijöiden oikeuksia ei kunnioiteta – tässä ei ole kysymys ainoastaan työolosuhteistaan, työehdoista monissa maissa, vaan kyseessä ovat määritelmät, joita käytetään joissakin jäsenvaltioissa. tietysti jäsenvaltioissa käytetään tiettyjä syitä, jotta, jotta sosiaalipalveluille ei annettaisi poikkeusta – Haluaisinkin sanoa, että komission käsikirja ei ole tässä hyödyllinen. Joskus se, se antaa huon väriä tulkintoja, sellaisia tulkintoja, jois, jotka eivät meidän mielestämme ole oikeudenmukaisia. Annetut esimerkit osoittavat, että löysimme oikeusperustan näitä yleisöllisiä palveluja varten, jotta työoikeus ja sosiaalipalvelut olisivat suojassa. Mikään muu ei olisi ollut hyvä. Pyydän, niin haluaisin kysyä jäsenvaltiolta, missä määrin ne ovat ottaneet huomioon ammattijärjestöt ja eri toimijat ja sosiaalipalvelut tässä transponointiharjoituksessa. Olen esittänyt tämän kysymyksen enkä ole saanut siihen vielä vastausta ja haluaisin sen todella saada. Joo. Kiitoksia paljon. Jürgen Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Antwort der Kommission ist natürlich nicht... Puheenjohtaja puhemies, puheenjohtaja, komission vastaus ei ole todellakaan rohkaiseva, se on todella masentava. Viisikymmentä prosenttia jäsenvaltiosta on tämän pannut täytäntöön. Se merkitsee sitä, että puolet ovat jäljessä. Jos ajattelen omaa maata, niin Saksaa huomaan, että, että osavaltiot soveltavat tätä direktiiviä. Toinen syyskuuta osallistuin palveludirektiivin eh, eh, transponointiin eh, erässä osavaltiossa meillä on vaikeuksia toteuttaa to, no, saattaa, saattaa tehtävät loppuun asti vuoden loppuun mennessä. Ja varmaankin vastaava tilanne on muissakin maissa lupamenettelyjen ja muodollisuuksien ei pitäisi olla masentavia, niiden ei pitäisi vaikeuttaa palvelujen antamista entisestään, eikä pitäisi olla mitään lykkäyksiä. Toteamme, että tilanne ei vastaa sitä, mitä kirjassa sanotaan. Pitäisi tietää, kuinka eri vuoropuhelun osapuolet suhtautuvat tähän, onko niillä riittävät kielitaito, ovatko ne liittyvän lähellä viranomaisia, jotta heitä koskevat ongelmat voidaan ratkaista. Meillä on jotakin epäilyksen aiheita. Komission on pyydetty, kysyttävä, missä lykkä- viivytyksiä on, mitkä ovat ne 50 prosenttia valtioista, jotka täyttävät ehdot ja koska päästään muiden osalta äh, loppusuoralle. Tarvittaisiin ehkä jotakin jatkoaikaa. Pelkäänpä, ei ensimmäinen, ensimmäinen tammikuuta ensi vuonna direktiiviä vielä ole saatu voimaan kaikissa maissa, vaikka sitä on jo neljä vuotta, kun tätä on käsitelty. Tämä on todella masentava. Simanski. Kiitoksia, Kroletsman. Seuraavaksi Tadeusz Simanski minuutti. Szanowne koleżanki, koledzy. Hyvät kollegat, tässä keskustelussa, mikä on kriisivaikutus tämän toimeenpanoon jäsenmaissa. Puolassa huolimatta kriisistä ja transformaatiovaikeuksista onnistui tehdä säännös näistä palveluks, palvelutarjoamisesta, kuten matkailu, hotelliala, käsityöt ovat poikkeuksena vain nämä rajoitukset. Tasapuoliset mahdollisuudet tässä ovat mielessä ja terve kilpailu. 2006 kompromissin mukaan jotkun asetettiin direktiivin ulkopuolelle osa-alueet. Mikä arvio näistä on tällä hetkellä? Oletettiin silloin, että lisälainsäädäntötyötä tarvitaan yleishyödyllisistä palveluista tulevaisuudessa. Jos puhutaan tästä puoliksi täytetystä lasista, niin mitä, mikä on sen kohtalo jatkossa? on Simanski Simanski. Nyt Puhemies. Eh, Kompromississa 2006 eh, eh, otettiin vietin, vietin pois tämä sosiaalisista tekijöistä. Siitä muuten ei olisi tullutkaan mitään kompromissia Tämä alku, periaate poistettiin siitä. Se äh, <clears throat> panti sitten äh, äh, korvat korvattiin sillä määräyksellä, joka selkeästi johti eri jäsenmaiden työmarkkinajärjestöjen välillä Eh, että oli tarkoitus, että EU ei puuttuisi näihin työmarkkinakysymyksiin. Sitä nopeasti määrittiin direktiivi, että, että, eh, että yrityksellä ei ole pakko olla mitään vastapuolta toisessa, toisessa maissa. Siis ammattijärjestöllä ei ole näin ollen neuvottelukumppania. Sillä tavalla tämä, tämä ammattiyhdistysoikeuksia heikennettiin. Ruotsikin joutui heikentämään omia lainsäädän, omaa lainsäädäntöä ohin. Mitä, mitään muuta mahdollisuutta ammattiyhdistysoikeuksien ylläpitämisessä ei ole kuin saada sinne lisäpöytäkirja, jossa myöskin nämä yhteiskunnalliset sosiaaliset oikeudet käyvät markkinavoimien yli. Kiitos paljon. Nyt sitten muut puheenvuorot. Kaksi minuuttia puhuu rova Komi. Presidente. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että palveludirektiivi merkitsee Euroopalle sitä, että saadaan päätöksen tie, jonka lopullinen tavoite on sisämarkkinoiden valmiiksi saattaminen Euroopan unionin kaupan helpottamiseksi. Näin myös voidaan koordinoida ponnistuksia ministeriöiden välillä ja voidaan vähentää kaupan, kaupan kustannuksia eri aloilla, eri jäsenvaltioiden välillä. Sisältöjen harmonisoiminen hallinnollisissa menettelyissä ja, ja palvelutarjoajien työn helpottaminen toisissa maissa merkitsee ne kasvua ja kasvun edistäminen on erityisen tärkeää kriisin aikoina. Palveludirektiivi hyväksyttiin parlamentissa ja neuvostossa 12.12.2006. Äh, Se on osa Lissabonin strategiaa. Sitä on äh, muokattua ja myötä ja, ja sopetettu EUn strategian yhdeksän vuoden aikana tavoitteena on luoda Euroopan unionin taloudesta maailman kilpailukykyisin tietoon perustuva talous. Talouskriisi, josta kärsimme, johon Euroopan unioni pyrkii puuttumaan jäsenvaltioidenkin toimilla, tarvitsee vielä palveludirektiivin asianmukaista täytäntöönpanoa määräaika 28. joulukuuta 2009 kansalliseen lainsäädäntöön siirtämiselle ei ilmaise vain sitä hetkeä, jolloin äh, lainsäädännöllinen menettely äh, saadaan valmiiksi, vaan se on merkittävä vaihe, kun mennään kohti Eurooppaa, joka on tietoisempi välineistään ja joka pystyy paremmin hyödyntämään omia resurssejaan. Kiitoksia. Köszönöm, asszonyom. Következő felszólaló egy percben Madame Bernadette Vergnaud. Seuraava puhuja on Rova Puhemies, hyvä ministeri, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat hyväksymisensä jälkeen ja keskustelujen jälkeen palveludirektiivi on jäänyt hieman syrjään, mutta nyt on meidän oltava erityisen valppaita, kun olemme ratkaisevassa äh, kansallisen lainsäädännön siirtymisessä vaiheessa. Pohdin direktiivin artiklan kaksi vaikutuksia, joka liittyy sosiaalipalveluiden poissulkemiseen sen soveltamisalasta. Käsitteet kuten henkilöt, jotka tarvitsevat apua tai äh, tai mandatoidut äh, palveluntarjoajat tarjoajat, ovat hieman vaikeita. Pohdin sitä, miten näin tiukka tulkinta voisi helpottaa kokonaisten alojen mukaan ottamista. Pyrimme takaamaan kansalaisille eurooppalaisen sosiaalisen mallin. Toivon, että jotkut maat, kuten Ranska, eivät hyödynnä transponointia siihen, että, vapautetaan sosiaalipalveluja sillä tekosyyllä, että noudatetaan eurooppalaista lainsäädäntöä yleishyödyllisten palvelujen huomioon ottaminen osoittaa, että tarvitaan Euroopan laajuista sääntelyä näitä varten, eikä ainoastaan määrittelyjä kauppatavaradirektiivin sisällä. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Kreivitar Thun und Hohenstein. Kaksi minuuttia. E, Kiitoksia, rouva puhemies Palveludirektiivin oikea täytäntöönpano on tärkeää, ei pelkästään eurooppalaisille yrittäjille, jotka toimivat näillä markkinoilla, vaan sekä myös kuluttajille. Palveludirektiivi, jonka määräaika oli kaksi, määräaika oli kahden vuoden pituinen, niin siitä huolimatta kaikki eivät pystyneet transponoimaan, eikä se onnistu kaikille kolmen vuoden aikana. Esimerkki siis osoittaa, että tarvitaan erinomaista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan tämä transponointi saavuttaa kaikissa jäsenvaltioissa. Komission suositukset menevät tähän suuntaan heinä kesäkuulta tästä vuodesta, jotka kotkevat sisämarkkinoiden yhteismarkkinoiden toiminnan parantamista. Minä olen sitä mieltä, että implementaation vaiheessa täytyy mennä pidemmälle. Sen vuoksi mietinnössä, joka koskee tätä tulostaulua. Ehdotan aloitetta, että sisämarkkinafoorumi perustetaan, joka keskittyisi Euroopan toimielimiin, jäsenvaltioihin ja muiden asian kuuluvien toiveiden mukaan parempaan sitoutumiseen. Näitä halutaan tuoda direktiivin toteuttamisessa tässä erityisen tärkeässä direktiivissä. Haluan, että sisämarkkinafoorumista tulisi kokemusten vaihdon foorumi jäsenvaltioiden kesken ja EUn eh, e instituutioiden kesken transponoinnissa. Se kiinnittäisi kansalaistenkin huomiota sisämarkkinoiden toimintaan. Siinä täytyy kansalaisia paremmin tiedottaa. Siten tästä tulee täysi menestys. Ja kun näistä ongelmista kuulimme äsken, niin, jotka koskevat direktiivien transponointia, niin haluaisin kysyä tässä yhteydessä, että jäsenvaltiot ovatko ne pyrkineet yhteistyöhön komission kanssa ja onnistuiko näin transponointiprosessissa näitä suosituksia komissiolta panna täytäntöön? Etsikö komissio edelleen uusia ratkaisuja? Käyttääkö se kaikki mahdollisuudet ja määrärat hyväksi, jotta voidaan mobilisoida ja tukea juuri niitä maita, joilla ongelmia on direktiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Onko uusia ajatuksia nyt tästä asiasta? Kiitoksia. Seuraava puhuja SD-ryhmästä on herra Grech. Arvoisa puhemies, on erittäin äh, huolestuttavaa se, että kontaktit kansalli, äh, paikallisviranomaisiin, äh, ainakin minun maassani, äh, osoittaa, että eivät yhtään tiedä, mikä heitä odottaa, kun tämä direktiivi astuu voimaan. <clears throat> Monet eivät edes äh, tiedä tästä neljän vapauden lainsäädännöstä. Tietoa on niukasti siitä, että mitä pitää tehdä rahoituspalvelujen lainsäädännöllä esimerkiksi elektronisille tai tietoliikenne- ja muille liikennepalveluille – viranomaiset eh, eivät ole eh, kyenneet eh, yksinkertaistamaan näitä kaupankäynnin ja muiden lupakäytäntöjen menettelyjä. On tarpeen auttaa sitten paikallis- ja alueellisen tason viranomaisia selviytymään tästä. On tärkeää, että Euroopan parlamentti on myöskin direktiivin täytäntöönpanon jälkeen, toimenpanon jälkeen aktiivinen <clears throat> muussa vaiheessa, muussa tapauksessa emme voi taata sitä, mitä oli hyväksytty. Kiitoksia paljon. Sitten minuutin saa herra Liberatski. sd ryhmästä Kiitoksia puhemies komission jäsen. Talouden oloissa pitäisi pyrkiä siihen, että luodaan uusia työpaikkoja. Kilpailukykyä parantaa. Ja pyrkiä vähentämään hintoja. Enemmän etuja siis kansalaisille. Autotelusta tukemalla esimerkiksi teemme tämän, puhutaan esimerkiksi muurareista, putkimiehistä, he eivät ole tukiaisia, he tarkoittavat sitä, että heidän toimintansa helpotetaan. Esimerkkinä naapurimaassa oleva leipomo investointi oli kunnossa ja äh, tuotantoja alkoi, mutta paikallishallinto vetää siitä pois, koska paikalliset leipurit protestoivat. Jos direktiivi olisi käytännössä, niin tällaista ei tapahtuisi. Komission jäsen, tämä kolmasosa jäsenvaltiosta, jotka implementoivat, äh, eivät ole niin nimitetään ne, ketkä ne ovat, mitkä ne ovat, ja pyydän, että tammikuussa saataisiin selkeä seuranta siitä, että miten tämä transplantointi on sujunut kussakin jäsenvaltiossa. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Liberatski. Seuraavien viiden minuutin aikana ovat sitten nämä puheenvuorot ilman äh, puheenvuorolistaa. Viisi voin puheenvuoroa ottaa tähän, vaikka moni on niitä pyytänyt. Rova Hanslik seuraavana. Bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia, arvoisa puhemies, komission jäsen. Olen samaa mieltä kanssanne, että palveludirektiivi on yksi tärkeimmistä laeista viime vuosina. Ja sen toimeenpano on äärimmäisen tärkeää. Viime kaudella minulla oli mahdollisuus tehdä työtä palveludirektiivin säännösten parissa. Muistan vielä, miten valtava ponnistus parlamentissa saatiin aikaan, kun niitä säännöksiä tehtiin. Olen syvästi vakuuttunut tätä monesti painostan tapaamisissa yrittäjien kanssa, että tämä on suurin mahdollisuus heille sekä koko Euroopalle ja sen taloudelle. Mutta mahdollisuuksia voi, mahdollisuuksia muuttuvat konkretiaksi vain, jos säädökset otetaan käyttöön oikea-aikaisesti jäsenvaltioissa. Sen vuoksi vetoan, että tämä implementointi toteutettaisiin niissä jäsenvaltioissa, joissa se ei vielä toteutettu. Ja tähän kuuluvat myös nämä yksittäiset asiointipisteet. Niin, että näin tapahtuisi kaikissa jäsenvaltiossa sekä omassa maassani puolessa, jossa vielä toimeenpanotyö on meneillään. Ja lopputulos toivottavasti on sitten tyydyttävä kaikille. Kiitoksia. Kesänä. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Rova Hepp. Kiitos puhemies. Pohjoismainen työmarkkinamalli perustuu osapuolten välisiin sopimuksiin. CE-malli ei toimi, jos toinen osapuoli, siis tässä vaiheessa tässä tapauksessa palveluntuottajalla, ei ole edustajaa Olimme hyvin tyytyväisiä palveludirektiivistä, koska meistä se katsoo, siinä on tarkoitus sitten yllä soveltaa työehtosopimuksia, koska uskomme, että niihin ei vaikuttaisi. palveludirektiivin täytäntöpanossa Ruotsissa on kehkeytynyt keskustelu siitä, että onko sallittua vaatia vastuullista yrityksen edustajaa. Kysynkin, että ehtääkö, estääkö tämä direktiivi millään muotoa sitä, että, että yrittäjän tai palveluntuottajalla on edustaja, joka voi, jolla on oikeus solmia työehtosopimuksia esimerkiksi. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Rova Figueredo. Kiitoksia puhemies. Tässä keskustelussa emme voi unohtaa niitä vakavia seurauksia, joita tämän palvelujen vapauttamisdirektiivin transponoinnilla on tiettyihin maihin, muun muassa niihin maihin, joissa sosiaalinen tilanne on haavoittuvampia, joissa kriisi niitä tilannetta yhä pahentaa vaikka ryhdymme kaikkiin varotoimenpiteisiin, mikäli emme nyt ryhdy välittömiin toimiin sosiaalioikeuksien ja työoikeuden turvaamiseksi ja kaikkein haavoittuvimpien sektoreiden suojelemiseksi, mukaan lukien julkiset palvelut, on vaarana, että joudumme yhä vakavampiin ongelmiin. Vapauttaminen tulee lisäämään työttömyyttä, köyhyyttä ja epätasa-arvoa kaikkien heikoimmille ja tämä tulee hyödyttämään suuria yrityksiä ja ja rikkaimpien maiden talousryhmittymiä. Tällaisessa kriisin tilanteessa yksi keskeisistä toimista olisi jatkaa transponoinnin määräaikaa ja järjestää tutkimus mahdollisista direktiivin toteuttamisen sosiaalista seurauksista. Kiitoksia myös. Herra Kelly on seuraavana. Kiitoksia. Minusta IMKon valiokunta ja sen puheenjohtaja tulisi kiittää siitä, että tämä on nyt otettu esille näinkin näkyvästi ajatellen nykyistä talous- ja rahoituskriisiä sitä äh, maat ja yrittäjät eivät saa äh, äh, käyttää sitä hyväkseen verukkeena ajakseen meidät takaisin protektionismiin kauppa ja palvelut ovat talouden veturina. Irlanti on menestynyt ja vaurastunut silloin, kun lähdimme ulkomaankauppaa kauppaa tekemään. Ja <clears throat> olisi ollut huomattavasti huono jamassa, ellei meillä olisi ollut käy, tilaisuus käydä kansainvälistä kauppaa kansainvälisen säännön. Se on myöskin avannut rajamme ulkopuoliselle kilpailulle muussa tavassa seuraukset olisivat olleet negatiiviset. Päinvastoin kilpailu on edesauttanut innovaatiota eikä suinkaan johtanut mikään kielteisiin seurauksiin. Aina kun sanottu, terveiset Charles McGreeville, vaikka hän edustaakin toista poliittista ryhmittymää. Madame Andris, Varga Josefa. Seuraava puhuja on Rova Agres, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Puhumme täällä palveludirektiivistä. Direktiivin tarkoituksena oli konkretisoida neljäs tärkeä vapaus. Nyt kun puhumme näistä juhlapäivistä kolme vuotta sitten se hyväksyttiin ja määräaika umpeutuu pian, jotta jäsenvaltiot voisivat sopeuttaa kansallista lainsäädäntöä ja poistaisivat esteitä Tämän määräajan kuluttua olisi arvioitava, mikä tilanne on, ketkä ovat eh, siirtäneet tämän eh, oman lainsäädäntönsä ja ketkä eivät. Haluaisin eh, kysyä komissiolta, pitäkö sit tarpeellisena lisäharmonisointia ja mikäli näin on, aikooko se ehdottaa lainsäädäntöä, joilla pyritettäisiin harmonisoimaan markkinoita ja kuluttajien ja työntekijöiden oikeuksia. Kiitoksia. Ezzel befejeztük a Catch the Eye felszólalásokat. Tämä oli menettelyn loppu. Menettelyssä ilman puhujalistaa. Nyt puheenvuoro Rova Malströmille, että hän viidessä minuutissa voisi vastata näihin kysymyksiin. Kiitoksia äh, puhemies. Kiitos siitä, että tämä hyvin tärkeä asia nostettiin esille. Palveludirektiivin merkityks, yleisestä merkityksestä ei liene kahta kysymystä ja sen täytäntöönpano mahdollisimman nopeassa aikataulussa on todellakin tärkeää. Ruotsi, kuten muutkin puheenjohtajavaltiot aiemmin, ovat sitoutuneet varmistamaan sen, että tämä pannaan täytäntöön nopeasti. Meillä on ollut useita seminaareja, laajoja keskusteluja ja muita, muita palavereja tämän asian vauhdittamiseksi tässä nyt on äh, pari, äh, puolitoista kuukautta ja aikaa enää jäljellä. Eli kysymys siitä, että kuka tässä äh, matkaa jälkijunassa määritelmä saattaa muuttua tässä vielä. Komissionkin tar- päämääränä on, kuten meidänkin, se, että 20, 20, joulukuun 28. päivä kaikissa maissa tämä direktiivi on voimassa. Me pyrimme sitten myötä vaikuttamaan siihen, että kaikissa maissa työ etenee sitten kysyttiin, että miten nämä asiointipisteet sitten äh, äh, alkaisivat toimia. Eihän niitä ole ikinä ollut vieläkin äh, ne pitäisi olla käyttäjäystävällisiä, tehokkaita, niissä, niistä pitäisi saada kaikki mahdollinen tieto, jotka, joita tota, palvelujen tarjoajilla ja kuluttajilla saa, voisi mielessään olla. Komissiolla jäsenmailla on tarkoitus sitten toimittaa tiedot kaikilla mahdollisilla kielillä ja äh, unionin kielellä siis, jotta äh, asiakas sitten voi saada tarvitsemansa tiedot. Jäsenmaat pyrkivät omalla, omilla ponnistelullaan sitten ää, äh, ää, tätä tietoa levittämään. Yhteinen logo, yhteisen logon on määrä helpottaa myöskin hahmottamista näissä havainno- tai asiointipisteissä. Niissä maissa, joissa, siis kaikki tämä ei ole pakollista, mutta näissä näistä pisteistä annetaan tietoa sitten työehtosopimuksista. Tässä direktiivi ei sitten tullut määräyksiä työehtosopimuksista ja työehtolainsäädännöstä. Ja myöskin lähetet, äh, lähetettyjen, äh, tai tämä komennusmiesdirektiivi on niin ikään siitä äh, poissa. Tarkoituksena on helpottaa palveluntarjoajien työtä, vapaata liikkuvuutta, vapaita investointeja. Se tulee olemaan kaikin tavoin hyväksi kansalaisille ja se on kaikkien etuja, etujen mukaista, että se saadaan voimaan mahdollisimman nopeasti. Ja meidän vastuullamme on se, että tämä myöskin tapahtuu. Haluan jälleen kerran kiittää parlamenttia paitsi siitä, että se ylipäätänsä edesauttoi palveludirektiivin synnyttämisessä, mutta siitä myöskin, että se nyt sitten toimii vahtikoiden roolissaan meidän ja komission suuntaan niin, että me varmistamme sen, että direktiivi todellakin astuu voimaan. Tässä on muutama viikko aikaa vielä ja ehkä sitten e, e, ensi vuonna Espanjan puheenjohtajakaudella tähän joudutaan palaamaan, mutta komissio on tietysti silloin vielä sama vanha komissio. Kiitos. Köszönöm, minister Malmström. Kiitoksia, rouva ministeri Malmström. Nyt haluaisin antaa rouva Beneto Ferry Waldnerille antaa mahdollisuuden viidessä minuutissa vastata. Kuten sanoin aiemmin, olemme keskustelleet kaikista kysymyksistä, jotka koskivat eri ajatuksia sosiaalisista ja muista asioista. Meidän pitäisi tämä keskustelu täytyy katsoa jäsenvaltioita, miten he ovat implementoineet tai aikovat implementoida Olemassa olevan tiedon perusteella näyttää, että enemmistö tulee joko vuoden loppuun mennessä tai ehkä ensi vuoden alussa tämän sarjan implementoiduksi. Että voi oikeastaan sanoa, että useimmat jäsenvaltiot ovat saaneet sitten ainakin perussisällön valmiiksi. Ja sitten ovat näihin sitoutumuksiinsa sitoutuneet myöhästyksiä saattaa jossakin tapauksessa tulla, mitä tulee oikeuspuutteiden muuttamiseen. Mitä tulee arviointiprosessiin? Jotkut jäsenvaltiot ovat käyttäneet arviointia välineenä myös yksinkertaista lakeja ja ovat tehneet huomattavan määrän muutoksia. Jotkut jäsenvaltiot ovat vain muutamia muutoksia tehneet ja Muutosten määrä tietysti monista asioista voi riippua, mukaan lukien olemassa oleva sääntelypuitteisto ja, jäljys. ja se, mikä jäsenvaltion luonne, niin tietysti liittovaltiot ovat lykkaisempiä kuin muut, tietysti riippuu myös valtion halusta yksinkertaistaa proseduuria jälkeen. Oikea täytäntöönpano. Sanoisin, että kollegani Charlie McCreevy on todellakin monissa tapauksissa – jäsenvaltioiden hallitusten kollegoiden huomioon kiinnittänyt siihen tärkeyteen, joka täytäntöönpanotyöllä on. Ja hän on seurannut täytäntöönpanoprosessia hyvin läheisesti yksikkönsä kanssa. Kuten sanoin aiemmin, yli 80 kahdenvälistä kokousta kaikkien jäsenvaltioiden kanssa pidettiin. Ja Brysselissä oli 30 tapaamista asiantuntijaryhmien osalta, joten tässä on oltu hyvin aktiivisia. Ja jatkamme jäsenvaltioiden seurantaa. jatkamme sitä, että tarjoamme teknistä apua, jos niin halutaan, jäsenvaltioiden puolelta. Mutta lopuksi on myös selvää, että se on jäsenvaltioiden vastuu tehdä tämä työ ja jakaa myös tarvittavat voimavarat. No ensi vuodesta mielestäni on olennaista, että varmistetaan se, että keskinäisen arvioinnin prosessi, jonka direktiivi määrää, sitä käytetään rakentavalla tavalla. Täytyy arvioida myös täytäntöönpanon laatu, seurata asiointipisteiden toimintaa ja saada palautetta kuluttajilta ja yrityksiltä. Ja sokerina pohjalla täytyy ehkä joutua varautumaan myös muihin mekanismeihin, jopa ehkä rikkomusmenettelyihin, mutta liian aikaista sanoa vielä. Sitten PK-yrityksistä voimme kertoa, että olen tietysti samaa mieltä kuin te, ne ovat selkäranka eu taloudessa ja niiden huolenaiheet ovat palveludirektiivin ytimessä, joten direktiivi hyödyttää kaikkia yrityksiä, mutta PK-yritykset eniten hyötyvät. Ja nyt PK-yritykset usein päättävät jäädä kotimaahan juuri kaikkien äh, laakeihin liittyvien monimutkaisten asioiden vuoksi ja avoimen, puut, tiedon, avoimen tiedon puutteen vuoksi, joten nämä direktiivi poistaa nämä hankaluudet useat niistä ja antaa ää, äh, antaa potkua niille. Puhtia saavat yritykset, joo. Työntekijöiden oikeukset sinällään eivät ole tässä vaikutettuina. Ei palveludirektiivi niitä suoraan käsittele. Tämä oli selkeästi myös tulosta tästä käytännöllisestä ja poliittisesta kompromissista, joka saatiin parlamentin ja neuvoston kesken. Lopuksi puhemies Euroopan parlamentti, todellakin haluaisin tämän toistaa, on ollut erityisen tärkeä kumppani palveludirektiivin historian ajan. Viimeisen kolmen vuoden aikana komissio on huomannut, että on tärkeää pitää teidät mukana tässä to- täytäntöönpanoprosessissa ja teitä täytyy informoida meidän työstämme jäsenvaltioiden parissa. Ja kuten sanoin aiemmin, tämä tulevaisuudessakin on erityisen tärkeä toimi, jotta voidaan saada sisämarkkinoiden toimimaan paremmin ja saada aikaan kasvua ja työpaikkoja, joita tarvitaan. Asianmukainen täytäntöönpano on ehkäpä sitten painavin asia tässä, erityisesti nykyisessä vaikeassa talouskriisissä. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Kysymys tunnin ensimmäinen osa loppuu tähän ja toinen osa alkaa nyt, nimittäin hermoston rappeutumissairauksien, erityisesti Alzheimerin taidin torjuntakeinojen yhteinen ohjelmasuunnittelu. Esittelijä on herra Herbert Royle, mutta hän on myöhässä.